me tarvitsemme kokonaisvaltaisen lähestymistavan me tarvitsemme myös erityisiä panostuksia ja lisäresursointeja opettajankoulutukseen ja koko opetustoimeen. tiedän että tämä on jokaisen jäsenvaltion omassa päätösvallassa oleva kysymys mutta myös euroopan parlamentin toimesta euroopan unionin toimesta avoimen koordinaation kautta meidän pitää rohkaista jäsenvaltioita toimimaan niin koska uskon niin, että me kaikki haluamme sen

Kiitoksia sitten komission jäsen. Verhoiken, olkaa hyvä. President, meine... Puhemies, hyvät naiset ja herrat, minä pidän hyvänä tätä omalta mietintöä ja haluan esittää myös kollegani Janne Fiegelin nimissä esittelijälle herra Takkulalle ja kulttuurivaliokunnalle tästä tehdystä työstä kiitoksen. Euroopan komissio uskoo, kuten tekin herra arvoisa edustaja, että enemmistö jäsenvaltioista lapsien lisään, lisääntyessä maahanmuuttajataustalla ovat suurten haasteiden edessä koulutusjärjestelmän suhteen. Koulutus on keskeinen ongelma tässä integraatioprosessissa pätevyyden omaksuminen on väistämätöntä, jos, jos, kans, kun ajatellaan, jos halutaan varmistaa kansalaisten tulevaisuus tietoyhteiskunnassa, yhteiskunta, jossa yhä enemmän on kilpailua, mutta sitä, yhtä tärkeää on se, että koulu nähdään myös sosiaalisena kokeiluna, joka on pohja keskinäiselle tietämiselle ja keskinäiselle ymmärtämiselle, ymmärtämiselle, joka mahdollistaa paremman yhteiselon. Kuitenkin tällä hetkellä on suuria ongelmia maahanmuuttotaustaisten olueisten kohdalla Euroopassa. Hyvin usein lapset ovat kaksinkertaisten haasteiden edessä yhtäältä riittämättömät kieli, riittämätön kielitaito vierasmaassa, toisaalta alhainen sosioekonominen status. Monet maahanmuuttajalapset verrattuna, ovat verrattuna kotimaan lapsiin ovat heikompia kouluissa – ja, ja keskeyttävät useammin koulunkäynnin ja, ja heillä on alhaisemmat äh, jatko, äh, jatkomahdollisuudet. Tämä mietintö painottaa aivan oikein sitä, miten tärkeää on, että kielen, siis vaan sen tulemaan kielen, kieltä oppii riittävän ajoissa, mutta yhtä lailla pitää muistaa vaalia oma, sen lapsen äidinkieltä ja kulttuuria. Osallistuminen esikoulu, esikoulukasvatukseen on niin ikään tärkeää, jotta mahdollisimman nopeasti varhain päästäisiin integroitua tähän koulutusjärjestelmään ja jotta tällä tavalla saataisiin sosia, äh, sosiaalitaloudellisia haittoja purettua. Opettajien täytyisi joka tapauksessa olla, niiden pitäisi olla riittävän päte, päteviä monikulttuurisessa ympäristössä opettaakseen. Mutta äh, myös liikkuvuuden täytyisi olla osa opettajien koulutus ja jatkokoulutus. Olen hyvin iloinen siitä, että tässä kysymyksessä on näin suuri yksituumaisuus vallitsemassa. Ja oli myös sitä mieltä, että nyt on tärkeää, että hyvät aikomukset pannaan käytäntöön. Ja todellakin koulutusmahdollisuudet lisääntyvät ja paranevat maahanmuuttajalapsille. Ja tässä me tuemme jäsenvaltioita, että saataisiin korkeata opetuksen laatua taattua ja samanaikaisesti pitää aktiivisesti estää näiden maahanmuuttajalaisten sosiaalistaloudellinen syrjäytyminen. Meidän täytyy tukea koulujen pätevyyden lisäämistä, jotta ne pystyvät selviytymään näistä suurista haasteista, jotta alkuperäinen haaste, alkuperäinen haaste monikulttuuriyhteiskunnasta ja monikielisyydestä muodostuu koulujen eduksi. Totta kai nämä sisällöt ja organisaation koulujärjestelmissä on puhtaasti kansalliseen toimivaltaan kuuluva asa, asia. Eikä meillä ole mitään syytä puuttua tähän toimivaltaan. Mutta haluan myös sanoa, että menestyksellinen integraatio maahanmuuttajalaisten osalta on, koskee Eurooppaa kaiken kaikkiaan. Ja meillä, meillä on paljon opittavaa toiselta, me voimme oppia toisiltamme paljon. Me olemme varmoja, että teidän mietintönne on tärkeä askel sen osoittamiseksi, mitä todellisesti voi tapahtua konkreettisesti, jotta jäsenvaltiot pääsisivät asiassa eteenpäin. Kiitos. Merci beaucoup. Le débat est clos. Le vote aura lieu demain. Kiitoksia paljon. Keskustelu päättyy tähän ja äänestys toimitetaan huomispäivänä. Näin ollen esityslistan mukaisesti siirrymme Valjani mietinnön lyhyen esittelyn. Kyse on kansalaisten ja perjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin